Guten Morgen, meine. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Kokous alkaa. Ja sitten esityslistalla ensimmäisenä kohtana on neuvoston ja komission julkilausumat. Mm, Kyproksen puheenjohtajakauden toimintaohjelma ja toivotan sydämellisesti tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan herra Mavrianiksin. Minä annan teille heti puheenvuoron, olkaa hyvä. Anteeksi, Kristof Jaaksen.